liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. on erittäin iloinen tänä päivänä voidasin vastaanottaa teidät, herra presidentin Simon Peresin, meidän parlamenttiimme vieraaksi tänne Strasburgiin. Tervetuloa. Tämä on meille suuri kunnia, herra presidentti. Se, että olette täällä tänään kertomassa meille kokemuksistanne ja toiveistanne tulevaisuuden osalta, jakamassa meidän kanssamme teidän visionne. Euroopan kansojen ja Israelin kansan välillä on tänä päivänä vahva side, jota haluamme tulevaisuudessa vain vahvistaa. Läheiset kulttuuri- ja taloussuhteet ovat syntyneet, henkilökohtaiset suhteet vahvistuvat, yhteinen rikas, mutta erittäin tuskainen historiamme ovat sitoneet meidät läheisesti toisiimme. Euroopan unioni ja Israel molemmat syntyivät toisen maailmansodan kauhujen jälkeen ja ihmiskunnan historian kaikkein hirveimpien tapahtumien ja holokaustin jälkeen. Euroopassa Yli 60 vuoden ajan miehet ja naiset ovat sodan raunioille rakentaneet ja todenneet, että sota ei saa koskaan enää toistua, ei koskaan. Ja tuo ei enää koskaan, varsinkin minulle saksalaisena parlamentin jäsenenä, on merkittävä asia. Minun kunnia olla täällä monikansallisen Euroopan parlamentin puhemiehenä ja minulle tämä ei enää koskaan on kaikkein tärkein velvollisuus ja päämäärä taistelu antisemitismiä, syrjintää ja suetsemattomuutta vastaan on perustavanlaatuinen peruspilari Euroopan parlamentissa, jossa me tänä päivänä olemme. Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat, Israelin väijämätön olemassaolon oikeus sen kansan olemassaolon oikeus ja oikeus elää rauhassa ja turvallisesti on asia, josta ei voida neuvotella. Olemme täysin vakuuttuneita Euroopassa ja varsinkin erityisesti Saksan voittamaan sanoa ponnekkain sanakäänteen. Ja toivon myöskin, herra presidentti, että voisin tänä päivänä sanoa, että tämä päiväinen tapaaminen me saattaa tuoda edistystä leiden konfliktiin. Valitettavasti en voi tätä sanoa. Pitkään käydyt keskustelut ja neuvottelut ovat osoittaneet, että rauhanotteesta huolimatta tilanne sama kuin ennenkin. Palestiina on aivan yhtä lailla oikeus elää ihmisarvoisella tavalla rauhassa kuin Israelillakin. Tässä ei mikään ole muuttunut. Israeliset ja palestinaiset eivät voi elää tänä päivänä rauhassa kestävällä tavalla. Kaksi demokraattista valtiota ja turvalliset rajat, rauha ja hyvinvointi kummallekin osapuolelle on tavoitteena. Te kirjoitte kirjan Uusi Lähi-Itä, uusi visio, jossa kerrotaan meistä näkemyksistämme ja talouden yhteistyö Lähi-idässä, yhteydet ihmisten ja kansojen välille, sovinnon tekeminen ja rauhan rakentaminen – olivat kirjanne aiheena. Jotkut katsoivat, että te olette naivi, sinisilmäinen. Tällä parlamentissa me katsomme, että te olette pikemminkin rohkea. Teillä on samat visionääriset rohkeuden perustat kuin Euroopan unionin perustaja isillä. Me jaamme teidän kanssamme sen unelman, että jonakin päivänä Lähi-idässä on rauha, joka valitsee. Siksi herra presidentti, me tuemme teitä teidän työssänne jatkossakin. Arvoisa herra presidentti, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olemme erittäin iloisia voidessamme nyt kuulla teidän puheenvuoronne. Olkaa hyvä. Thank you. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz, arvoisat Euroopan parlamentin edustajat, täällä vapauden ja rauhan talossa on muutettu Euroopan historiaa ja maailman tulevaisuutta. Haluan kiittää teitä etuoikeudesta saada puhua teille. Tämä on minulle tärkeä mahdollisuus ja merkittävä tapaus Israelin kansalle. Kiitän teitä. Seison täällä edessänne. Polttavat muistot sydämessäni ja suuret toiveet sielussani. Kannan mukanani syvää tuskaa menneisyydestä ja katson suurella luottamuksella luottavaisesti tulevaisuuteen. Muutin Israeliin vuonna 1934. Olin 11-vuotias silloin. Vuonna 1942 suurin osa kaupunkini asukkaista poltettiin elävältä. Jos perheeni ei, ollut, ei olisi muuttanut, viivästyttänyt muuttoaan kahdeksalla vuodella, me olisimme kaikki kuolleet. Vuosi ennen Israelin perustamista vuonna 1947 minut rekrytoitiin Haganahin päämajaan. Sen jälkeen Israelin kimppuun on hyökätty seitsemän kertaa 60 vuoden, 65 olemassaolon vuoden aikana. Olemme olleet alakynnessä miesmäärän ja asemäärän suhteen. Meillä oli vain yksi vaihtoehto, joko voittaa tai kuolla. Osallistuin myös toisen vihollisen tapaamiseen mitään erämaan. Me voitimme ja me saimme erämaan kukoistamaan. Minulla on paljon muistoja, mutta kannan mukanani myös monia unelmia. Enkä tullut tänne muistelemaan, vaan tulin jatkamaan uneksimistani. Ihmiset, ikä, äh, Unelmat ovat iättömiä. Me muutuimme ja Eurooppa muuttui. Tulin tänne ilmaisemaan ihailumme muuttuneelle Euroopalle. Eurooppa otti itseään niskasta pahimman historian sodan jälkeen. Se otti eron menneisyydestä, se loi uuden Euroopan, joka muutti eh, tuhansia vuosia eh, erillään olleen Euroopan yhtenäiseksi, moderniksi, tämän päivän Euroopaksi. Euroopassa korvattiin armeijaleirit tiedekampuksilla. Eurooppa, joka tunsi rasismin, pitää sitä nyt rikoksena. Tiedän, että tällä hetkellä kohtaatte talouskriisin, mutta teidän taivaallanne ei näy sodan varjoja ja pilviä. Eurooppa otti käyttöön Nobelin palkinnon ja Eurooppa, yhtenäinen Eurooppa, aivan oikein voitti sen ja sai sen. Eurooppa korjasi virheensä ja rakensi parempaa maailmaa. Meille katastrofin Euroopasta on nyt tulossa uudelleen syntymistämme tukeva Eurooppa. Hyvät ystävät, israelinen uudelleen syntymän ajatus syntyi Euroopan maaperällä. Tuhannen vuoden aikana Euroopassa on asunut enemmän juutalaisia kuin millään missään muussa maan osassa. Kuitenkin enemmän juutalaisia murhattiin Euroopassa viimeisen sadan vuoden aikana kuin sitä aiemmin kahden tuhannen vuoden aikana. Me koimme oman historiamme pahimman tragedian täällä, ja täällä me myös uneksimme mahdottomasta uudelleen syntymästä. Kuusi miljoonaa, kolmasosa kansastamme murhattiin täällä nälkinnyttämällä kaasulla, aseilla ja tulella. Heistä on jäljellä tuhkat. Me emme unohda, että te oikeamieliset täällä kannoitte valoa pimeyteen. Me oli, te olitte pieniä määrässä, mutta silti urheita ja sankarillisia. Israel syntyi toisen maailmansodan tuhkasta ja jos joku nyt silloin olisi noussut pystyyn sanomaan, että kolmen vuoden sisällä juutalainen valtio luodaan, häntä oltaisiin pidetty harhaisena visionäärinä. Mutta unesta tuli todellisuutta. Ja jos joku olisi noussut ylös samana päivänä ja sanonut, että kuuden lyhyen vuoden kuluttua uusi eh, yhtenäinen Eurooppa syntyisi ilman rajoja, vähen, vähemmillä esteillä. Heitä olisi pidetty varmastikin tieteiskirjailijana. Kuusi maata allekirjoitti Pariisin sopimuksen. Siitä tuli 27 valtion yhteisö Euroopassa. Suhteemme täällä ja nyt on dialogi kahden ihmeen välillä, teidän ihmeemme ja meidän ihmeemme. Israelilla on assosiaatiosopimus Euroopan kanssa ja hyvin läheiset suhteet Euroopan unioniin lähes kaikilla osa-alueilla. Olen tullut tänne kiittämään teitä ystävyydestä joka perustuu yhteisille arvoille, maantieteelliselle läheisyydelle ja pitkälle historialle. Poliittisesti Israel on länsimainen demokratia, jolla on välimerellinen kokemus. Uskonnollisesti Israel on kolmen suuren monoteistisen uskonnon kehto. Ja tieteellisesti Israel on edistynyt jopa eurooppalaisilla standardeilla mitattuna. Israel on pieni. Se on vain yksi promille koko lähi alueesta. Sen maaperä on köyhä, se ei ole hedelmällinen, se on tyypillistä Lähi-idän maaperälle. Vettä on vähän. Meillä on vain kaksi järveä toinen niistä on kuollut ja toinen on kuolemassa. Meillä on yksi ainoa joki, Jordan joki, jolla on rikas historia, mutta hyvin köyhä vesi. Maa on arkeologisesti hyvin rikasta, mutta luonnonvarojen suhteen hyvin köyhää. Ainoa luonnonvara, jonka löysimme, on inhimillinen potentiaali. Israel on esimerkki siitä, missä ihmiset rikastuttivat maata ja maaperää enemmän kuin maaperä rikastutti ihmisiä. Esimerkki, missä ihmisten omistautuminen ja korkean te- korkea teknologia ö, johti siihen, että erämaa joutui antautumaan, erämaa kuko- kukoisti. Me taistelimme seitsemän sotaa ja voitimme ne. Mutta kun rauhasta tuli mahdollinen, me palautimme kaiken maan ja kaikki varat, jotka voitimme sodassa Egyptiä ja Jordania vastaan. Me aloitimme rauhanprosessin Palestinalaisten kanssa ja sen avulla pystyimme rakentamaan palestinalaisen tahon. Sen jälkeen Gaasan alue evakuoitiin, purimme 20 kaksi aluetta, siirtokuntaa ja palautimme siirtokuntalaiset sieltä. Palestiinalaisilla oli mahdollisuus nyt luoda oma itsenäinen alueensa, mutta valitettavasti siitä tehtiinkin terrorismin alue. Me emme tiedä miksi, me emme tiedä mitä varten, mutta me tiedämme, että siitä tuli merkittävä mm, koetinkivi rauhanprosessille. Israel on kuin saari myrskyisessä valtameressä. Meidän täytyy puolustaa saartamme. Meillä on äh, vankka tarve tyynnyttää tämä valtameri. Eurooppa on osoittanut, että suuriakin asioita voidaan aikaan saada kuuden vuoden aikana. Me elämme nyt uutta aikakautta, missä asioita tapahtuu enemmänkin lentokoneen vauhdilla, ei enää hevoskärryjen vauhdilla. Siksi uskon, että rauha voidaan aikaan saada suhteellisen lyhyessä ajassa. Rauhanprosessi palestiinalaisten kanssa on nyt jo siitä on sovittu jo sen alusta ja sen ratkaisusta on sovittu. Ratkaisu on kahdelle valtiolle perustuva ratkaisu, kahdelle kansalle perustuva ratkaisu. Arabivaltio, Palestiina ja juutalaisvaltio Israel, jotka elävät rauhassa ja taloudellisessa yhteistyössä. Loput riidat ja ristiriidat voidaan ratkaista eh, neuvottelemalla. Rauha Israelille ei ole mikään pelkästään strateginen valinta. Se on enemmänkin moraalinen vetoomus, joka tulee oman perimämme syvyyksistä. Eksoduksen jälkeen perimämme on tuominnut orjuuden, yksinvaltiuden ja kaikki, kaikkia syntyviä ihmisiä pidetään tasavertaisina. Perintömme vetoaa myös meidät jatkamaan rauhan tiellä. Yhdessä kumppanini Yitzhak Rabinin kanssa, joka murhattiin, äh, loimme peruskiven rauhalle palestiinalaisten kanssa. Nyt on aika jatkaa. Nyt on aika uudistaa rauhanprosessia. Meidän täytyy edelleenkin työskennellä yhdessä palestiinalaisviranomaisten kanssa, tukea heidän talouttaan meidän on saavutettava rauha. Palestiinalaiset turvallisuusjoukot perustettiin. Te yhdessä amerikkalaisten kanssa koulutitte joukot ja nyt meidän on, me teemme yhteistyötä heidän kanssaan torjuaksemme riko, rikollisuutta ja terrorismia. Hyvät kuulet, kuulijat, ä, kätemme on edelleen ojennettu kohti rauhaa kaikissa lähi maissa. Lyhyen ajan kuluttua Israeliin tulee uusi hallitus ja silloin on mahdollisuus uudelleen aloittaa rauhanneuvottelut. Silloin voidaan hyväksyä kahden valtion ratkaisu, koska muuta ratkaisua ei ole. Ei palestiinalaisille eikä meille. Se ei ole meidän ainoa valintamme, vaan se on tämänhetkisen, äh, tämänhetkisten tosiseikkojen äh, vaatimus. Jordania, Israel ja Palestiina ovat samantyyppisessä tilanteessa. Terrorismi vaarantaa jokaista erikseen ja kaikkia kolmea yhdessä. Tällaiset kollektiiviset yhteiset vaarat vaativat yhteistä turvallisuutta. Kunnioitan kovasti Jordanian kuningasta, kuten isänsä, hän on osoittautunut hyvin rohkeasti sitoutuneeksi rauhaan. Olen tuntenut Palestiinan presidentin Mahmud Abbasin monen, monia vuosia. Hän tuomitsee terrorismin ja hän on todellinen rauhankumppani. Eurooppa on ollut ja on edelleenkin merkittävä kumppani, rauhankumppani ja kumppani myös äh, terrorismin vastustamisessa, terrorismin vastustaja siis. Ensi viikolla äh, vastaanotamme Israelissa presidentti Obama. Hän on tervetullut ja arvostettu vieras. Hän tukee turvallisuuttamme merkittävällä tavalla ja hänen sitoumuksensa rauhaan on vankkumaton. Olemme tyytyväinen, tyytyväisiä siitä, että Yhdysvallat ja Eurooppa yhdessä tukevat rauhaa ja vastustavat terrorismia. Suurin uhka rauhalle on tämänhetkinen Iranin valta. Siitä tuli diktatuuri, joka jumittui uskonnolliseen valtioon. Se on kehittänyt nälän imperiumille. Kukaan eikä mikään uhkaa Irania, vaan Iran uhkaa muita. Se vaarantaa arabivaltioiden itsenäisyyden ja se uhkaa Israelin olemassaoloa. Iran salakuljettaa aseita moniin maihin, jotta se heikentäisi näiden maiden vakautta. He kieltävät holokaustin, mutta he odottavat ja kutsuvat uutta holokaustia. He haluavat rakentaa uuden ydinaseen, mutta kieltävät tekevänsä niin. Ydinpommi vastuuttoman valtion käsissä on välitön vaara koko maailmalle. Euroopan unioni ja Yhdysvallat laativat yhteiset päätelmät luodakseen politiikan, jolla voidaan lopettaa tämä vaara, keskeyttää se. Ja te aivan oikein päätitte taloudellisista vastatoimista ja sanktioista. Teitte selväksi, että jos iranilaiset eivät vastaa tähän muitakin vaihtoehtoja on olemassa. Ylipommin lisäksi Iranissa rakennetaan pitkän matkan ohjuksia, joissa on ydinkärkiä. Ja ne ulottuvat kaikkialle maailmaan, myös Eurooppaan. Sen lisäksi, että valvotaan pitkälle rikastetun uraanin tuotantoa, meidän täytyy myöskin valvoa niiden toimituksia. Meidän täytyy valvoa sitä, miten tuotetaan ohjuksia, joissa on ydinkärkiä. Khamenei julisti, että uskonto kieltää ydinaseiden tuotannon. Miksi sitten hän rakentaa ohjuksia, joissa on ydinkärkiä? Helsingin konferenssissa vuonna 1975 Yhdysvallat ottivat koko maailman esityslistalle Neuvostoliiton ihmisoikeuskysymykset. Se oli yllättävää ja tehokasta. Se osoittaa, että moraalinen ääni ei ole vähemmän tärkeää kuin diplomaattiset menettelyt. Tällä hetkellä tätä pitäisi soveltaa Iraniin. Meidän täytyy selkeästi puhua hallintoa vastaan, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Meidän täytyy selkeästi puhua hallintoa vastaan, joka hirttää ihmisiä ilman, että he pääsevät tuomioistuimeen ja jossa toimittajia heitetään vankilaan ilman oikeudenkäyntiä jossa mielenosoittajia ammutaan kunnioittamatta heidän henkeään. Meidän on selkeästi puhuttava hallintoa vastaan, joka syrjii naisia. Ja sen sijaan, että öljytulot jaettaisiin kansalaisten kanssa, ne tuhlataan terrorismiin ja aseisiin, jotka vaarantavat ihmisten hengen kaikkialla maailmassa. Rikastettu uraani köyhentää älkäisiä lapsia. Moraalinen ääni kannustaa Iranin kansalaisia taistelemaan vapauden puolesta, kun he kamppailevat kurjuutta vastaan. Hyvin pian Iranissa on vaalit ja ajatollahien ei saa sallia väärentää vaalituloksia. Kansalaisilla pitää olla oikeus tehdä omat vapaat valintansa. Teidän äänenne, hyvät naiset ja herrat, osoittaa Iranin kansalaisille, että maailma ei ole kääntänyt heille selkäänsä. Tällä hetkellä Iranin johtajat rikkovat YK peruskirjaa, jossa tuomitaan ihmisoikeusrikkomukset ja hyökkäykset muita kansoja vastaan. Kuitenkin heille on annettu YKssa mahdollisuus väärinkäyttää sen elimiä. Iran tukee terrorismia kaikkialla maailmassa. Ja sen pääedustaja Hisbollah on syyllistynyt terrori-iskuihin ja vaarantaa koko alueen vakauden. Hyvät ystävät, historiallinen Sykes-Picot-sopimus Ranskan ja Englannin välillä loi pohjan modernille Libanonille, jotta siitä tulisi monikulttuurinen maa, jossa muslimit, kristityt ja druusit elävät rinnakkain rauhanomaisesti. Tällä hetkellä Iranin tukema Hezbollah on tuhoamassa Libanonia. Hezbollah on terroristijärjestö, ei poliittinen liike. Heillä on ohjuksia, he turvautuvat helposti väkivaltaan, he piilottavat ohjuksia rauhallisiin kaupunkeihin ja kyliin, ja näin näistä tulee sodan kohteita. Hisbollah on jakanut Libanonin poliittisesti, uskonnollisesti ja etnisesti. Se teki Setrien maasta poltetun ja hedelmättömän maan. Hisbollah on valtio valtion sisällä. Se on yksityinen armeija erillään kansallisesta armeijasta. Se lähettää sotilaita tukemaan Syyrian diktaattorin verilöylyä ilman, että se olisi saanut luvan hallitukselta. Hiljattain Hisbollah yritti tehdä 20 terrori-iskua kaikkialla maailmassa, Intiassa, Thaimaassa, Georgiassa, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa, Egyptissä ja Kreikassa – ja niin edelleen. Viime kuussa Bulgarian hallitus, joka on EUn jäsenvaltio, raportoi, että se on todennut, että Burgasin terroristi-iskun takana oli Hisbollah. Tässä iskussa surmansa sai viisi israelilaista turistia ja yksi Bulgarian kansalainen. Kypros hiljattain pidätti Hisbollah-terroristin, joka suunnitteli terroristi-iskua. Arvoisat parlamentin jäsenet, me vetoamme teihin. Kutsukaa terrorismia terrorismiksi. Pelastakaa Libanon terroristien mielettömyydeltä. Pelastakaa Syyrian kansalaiset Iranin vaikutusvallalta. Pelastakaa omat ja meidän kansalaisemme Hisbollahilta kansainvälisen yhteisön on nimettävä hisbollah terroristijärjestöksi, koska se on terroristijärjestö. Tällä hetkellä terrorismi ulottuu paljon kauemmas kuin aikaisemmin. Hiljattain terroristit yrittivät valata Malin. Jos he olisivat onnistuneet, se olisi pysäyttänyt merkittävän edistyksen, jota Afrikassa on tehty, kun se pyrkii toipumaan menneisyydestä. Meille kaikille yksi suurimpia toiveita on se, miten afrikkalaiset yrittävät rakentaa uutta tieteeseen pohjautuvaa taloutta, niin kuin Euroopassa. Vapaa maailma ei voi olla tekemättä mitään, kun terroristit kiristävät otettaan jostain osasta maailmaa, oli se sitten kaukana tai lähellä. Emme voi olla tekemättä mitään, kun Syyrian presidentti murhaa omia ihmisiään ja omia lapsiaan. Assad hiljattain on rakentanut ydinlaitoksen, jossa on lukuisia kemiallisia aseita. Ydinlaitos saatiin tuhottua ajoissa, mutta hänellä on edelleen halussaan kemiallisia aseita. Tämä on merkittävä vaara Syyrian kansalaisille, koko alueelle ja myös Euroopalle. Meidän on jollain tavalla löydettävä tapa estää se, että kemialliset aseet eivät päädy väärin käsiin. Jotta Syyrian tragedia saataisiin päätökseen, voisimme ehkä antaa lisävaltuuksia Arabiliigalle, jonka jäsen Syyria on, jotta liiga voisi puuttua tilanteeseen. Länsivaltojen toiminta nähtäisiin ulkomaiden asian puuttumisena. Arabiliigan pitäisi ja se voisi luoda Syyriaan väliaikaishallinnon – jotta voitaisiin pysäyttää massamurha ja jotta Syyria ei hajoaisi osiin. YK pitäisi tukea Arabiliigaa, jotta luotaisiin Arabien rauhanturvajoukkoja. Hyvät ystävät, 18 vuotta sitten tulin Brysseliin allekirjoittamaan assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin ja Israelin välillä – ja olen iloinen siitä, että todellisuus on ylittänyt odotukseni. Assosiaatiosopimuksesta muodostui kumppanuus, ja ennen pitkää kumppanuudesta tuli ystävyys. Tältä vakalta pohjalta ehdotan, että Euroopan unioni ja Israel tekisivät yhteistyötä jotta voitaisiin edistää vakautta ja vaurautta Lähi-idässä ja jotta voisimme kehittää koko maailmaa. Israelia on kuvattu uudenlaiseksi valtioksi ja uskon, että koko lähi voisi tulla uudenlainen alue. Korkean teknologian ajatushautomoita voidaan kehittää alueelle – jotta voidaan vähentää köyhyyttä. Israel on pieni valtio, joten me yritämme hyötyä pienestä koostamme. Olemme huomanneet, että pienissä maissa voi olla suuria pilottihankkeita. Tällä hetkellä yritämme rakentaa sosiaalista mallia, joka kuroo umpeen kuilua köyhien ja rikkaiden välillä. Sosiaalinen kuilu on meille kaikille suuri ongelma, sekä rikkaille että köyhille. Me mietimme uusia tapoja kuroa tätä kuilua umpeen demokratisoimalla terveydenhuoltoa, koulutusta, viestintää ja vähentämällä asumisen ja ruoan hintaa. Tämä on polttava tarve nuorelle sukupolvelle. On hienoa olla nuori, mutta se on tällä hetkellä erittäin kallista. Me haluamme parantaa ihmisten elämää. Me haluamme, että jokainen voi vapaasti valita oman elämäntapansa hyödyntämällä aivojemme salaisuuksia. Aivot ovat maailman monipuolisin väline. Sen avulla olemme voineet rakentaa keinotekoisia aivoja. Mutta emme silti vielä läheskään ymmärrä, millä tavalla aivot toimivat. Aivomme ja me itse olemme muukalaisia itsellemme. Kun paremmin ymmärrämme aivojen mekanismin, niin voimme olla parempia itsellemme ja toisillemme. Olen iloinen siitä, että tästä on tullut uusi painopistealue ja tärkeä yhteistyöaihe hallitustemme, kansalaisjärjestöjemme ja myöskin yksilöiden välille. Globaalissa maailmassa ei ole globaalia hallitusta. Siitä on tullut lähes mahdoton hallita. Ja meidän täytyy nyt miettiä vaihtoehtoja. Uskon, että tulevaisuuden hallinto pohjautuu kolmeen seikkaan. Kansalliset hallitukset ovat edelleen vastuussa kansallisvaltioiden hallinnosta – Globaalit yritykset investoivat tutkimukseen ja kehitykseen, ja yksilöt hallitsevat itseään tietäessään, miten aivot toimivat. Tällä hetkellä saamme tieteestä enemmän vastauksia kuin politiikasta. Se on universaalia ja rajatonta, ja armeijat eivät voi valloittaa osoittaa viisautta. Poliisi ei voi pidättää tiedettä. Kun annamme tieteellistä apua kehitysmaille, voimme auttaa niitä nousemaan ylös köyhyydestä. Tieteeseen pohjautuvat globaalit yritykset voivat muuttaa maailmaa. Globalisaatiolla voidaan lopettaa rasismi ja se antaa lisää valtaa yksilöille. Globaalit yritykset eivät pakota ihmisiä mihinkään. Päinvastoin ne kunnioittavat asiakkaidensa tahtoa. Niistä saadaan tietotaitoa kasvuun. Ne voivat auttaa nuoria kouluttautumaan ja luomaan työpaikkoja, jotka sopivat heidän taitoihinsa. Tämä on ehkä paras apu, jota voidaan tarjota nuorille arabeille, jotta voimme vastata uusiin haasteisiin. Olen ehdottanut yhteisyrityssuunnitelmaa Euroopan unionille kansallisten hallitusten ja globaalien yritysten välille, jotta uudella tavalla voidaan vastata näihin haasteisiin. Hyvät naiset ja herrat, tiedän, että tähän vaaditaan Euroopan parlamentin tukea. Ja haluan luottaa ymmärrykseenne ja apuunne. Kun yhdistämme Euroopan viisauden ja Israelin kokemukset, voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kun ei ole globaalia hallintoa, voimme edistää läheistä yhteistyötä hallitusten ja globaalien yritysten välillä. Kun katsotaan, millaisia uhkia kohdistuu arvoihin, joita edustamme, meidän täytyy torjua terrorismia kaikkialla ja jatkuvasti. Puhemies Schulz, arvoisat parlamentin jäsenet. Jean Monnet, EUn perustajaisä, kerran sanoi, kaikki ovat kunnianhimoisia, mutta kyse on siitä, onko kunnianhimoinen olla jotain vai onko kunnianhimoinen tehdä jotain. Nyt on aika toimia. Meidän täytyy muistaa, että olemme ainoastaan yhtä suuria kuin tavoitteemme. Niin, edessä olevat haasteet ovat pelottavia. Mutta kuka voisi paremmin uhmata mahdotonta kuin kaksi ihmettä, jotka mainitsin? Yhdistäkäämme voimamme, Euroopan unioni ja Israel, täyttääksemme historialliset velvollisuutemme. Esiisieni sanoin, korjatkaamme maailma. Eli tikun olan hebreaksi. Ja Jean Monen sanoin tehkäämme sen. Tehkäämme yhteistyötä paremman Lähi-idän eteen ja toimikaamme kansojemme arvon eteen – rauhan, demokratian, ihmisoikeuksien eteen. Älkäämme antako periksi minkään esteen edessä. Uskaltakaamme toimia uusilla tavoilla. Olkaamme mieluummin tulevaisuuden palvelijoita kuin menneisyyden hallitsijoita. Hyvät ystävät, kun nyt katson tulevaa yhteyttä, joka sitoo Israelin ja Euroopan unionin toisiinsa, niin olen täynnä toivoa ja päättäväisyyttä käsi kädessä voimme rakentaa kirkkaampaa tulevaisuutta huomisen sukupolville. Kiitos. Shalom. Kiitoksia paljon, hyvät naiset ja herrat. Te osoitette suurta kunniaa presidentti Perisiä kohtaan. Kiitoksia teidän puheenvuorostanne. Me kuulimme, mitä te sanoitte, ja toivon, että yhteistyö Israelin valtion, Israelin kansan ja Euroopan kansan välillä – jota te peräänkuulutitte, tulee toteutumaan, ja että meidän yhteiset arvomme ja kunnioitus, yksilön kunnioitus toteutuvat, ja että saadaan neuvoteltua asioista niin, että jakamaton ihmisarvo ja ihmisoikeus toteutuu kaikille, israelilaisille ja palestinaisille. Tämä sama pätee kaikkiin ihmisiin kaikkialla maailmassa. Kiitos.